Now, dear colleagues, we now come to... Hyvät kollegat, sitten äänestämme. Olemme aikataulusta jäljessä, eli äänestysselityksiä ei kuulla heti äänestysten jälkeen, vaan ne kuullaan sitten illan viimeisen keskustelun jälkeen. Ja seuraava keskustelu alkaa välittömästi äänestysten jälkeen. Eli Ensimmäinen mietintö, Dynanoon mietintö, nimenhuutoäänestys, yksi ainoa äänestys, äänestys alkaa. And okay. I guess the applause is for No niin, Aplodit olivat varmaan kollegoille, jotka ovat myöhässä. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. We come to the second vote. This is a report by... Sitten Ulfskogin mietintö päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi jälleen Ulskokin mietintö. Päätös työllisyyskomitean perustamisesta. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Well, colleagues, it's a roll call vote. Niin, tämä oli nimenhuutoäänestys siis, kollegat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten Olbrichtin ja Tomasin suositus vuosien 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen. Nimenhuutoäänestys. Me tarvitsemme määräenemmistön. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Sitten Armenian kansanmurhan satavuotismuistopäivä, esitys. Tämä on seitsemältä ryhmältä. Tässä on paljon tarkistuksia. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se oli ihan selvästi hylätty. Okei, tarkistetaan sitten tarkistus 5. Sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. No, tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 6. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätöslausumaesitys äänet puolesta vastaan. Kiitoksia. Se on hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Kiitos. And we come to the last. Ja sitten viimeinen äänestys. Päätösasema kansainvälisestä romanipäivästä ja romanien kansanmurhan muistaminen. Päätösasemaesitys on seitsemältä ryhmältä ja siihen liittyy kaksi tarkistusta. Ensin tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. And um, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Samaten nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten koko päätöslasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Kiitoksia. Eli äänestykset on hoidettu. Ja sitten ilmoitusasiat saksaksi. And I'll wait until colleagues have left. Odotan, kunnes kollegat ovat poistuneet salista. Ja pyytäisin, että lähdette pikaisesti täysin salista,